amennyiben nincs több észrevétel vagy hozzászólás. Kiitoksia. Jos ei ole muita huomioita, keskeytän istunnon ja tämä päivän kokous päättyy tähän. Vähän juoksu.